uuteen vastauksistanne, vilkkaasta keskustelusta. Ja, ja, ja, ja tämä erityisesti millä tavalla Eurooppa on Japanian strategiaan, tragediaan reagoinut. Ja kiitos muillekin komissaareille, jotka läsnä olivat. Kiitos. Ora l'ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione sul... Kiitoksia. Mm, seuraavaksi esityslistalla eh, komission julkilausuma eh, liittyen romaanien osallistumista koskevien kansallisten strategioiden koordinointia koskeviin EUn puitteisiin. Ja pitämättä puhetta komissaari Reding, olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, I am eh, present... Puhemies, hyvät naiset ja herrat, yhdessä kollegan Laslo Andorin kanssa esittelen niitä puitteita, joita komissio esittelee romanien osallistumista koskevasta kansallisesta strategiasta ja sen koordinoinnista. Nyt tilanne on sellainen, että romanien tilanne on todellakin huomion keskipisteessä Euroopassa. EU on tehnyt mahdolliseksi erilaisten välineiden käytön kansallis- jäsenvaltioissa romanien tilanteen korjaamiseksi. Meillä on myös oikeusperusta syrjimättömyydestä, vapaasta liikkuvuudesta ja myös laajentumisstrategiasta. Kuitenkin on aivan selvää, että taloudellisesti ja sosiaalisesti romanien äh, syrjäytyminen jatkuu. Tämä ei ole hyväksyttävä eikä kestävä tilanne. Eh, tällä vuosisadalla Euroopan unionissa. Euroopan parlamentti koko poliittisen kirjon tuella, jota haluan korostaa, on kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka tärkeää on edistää romanien osallistamista. Mehän olemme hiljan hyväksyneet päätöslauselman EU-ssa. Haluan kiittää esittelijää Roa Sarokaa hänen erinomaisesta työstään. Tarvitaan hyvin vakaumuksellisia toimia sekä Euroopan että jäsenvaltioiden tasolla. Meidän on yhdistettävä voimamme ja ponnistelumme niin, että Romanian vastainen syrjintä saadaan loppumaan. Heillä on oltava samanlaiset oikeudet kuin kaikilla muillakin kansalaisilla. Hehän ovat Euroopan unionin kansalaisia. Kun sanoin näin, niin totta kai ajattelen kahden suuntaista prosessia. Se vaatii ajatustavan muutosta enemmistön keskuudessa, valtaväestön keskuudessa ja myös romaniväestön keskuudessa. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että politiikan suunnittelu ja täytäntöönpanoa tarvitaan ja sen rinnalle yhteinen strateginen lähestymistapa. Me kaikki tiedämme, että romaniväestön integraatiosta päävastuu kuuluu jäsenvaltioille. Me tunnustamme sen, että romanien tilanne vaihtelee kovasti jäsenvaltiosta toiseen. Tästä syystä komissio päätti esitellä EUn puitteet kansallisten strategioiden koordinoinniksi niin, että ne voivat tunnistaa ne haasteet, joita on voitettava. Romanityöryhmä aloitti työnsä viime vuoden syyskuussa ja se teki työtään joulukuuhun saakka. Osoitti selkeästi, että usein ei tehdä riittävästi. 26 miljardia euroa on käytössä rakennerahastojen kautta ja niitä ei käytetä tähän tarkoitukseen niin kuin niitä pitäisi. Vain 100 miljoonaa tästä rahasta on korvamerkitty nimenomaan romani aktiviteetteihin. 70 prosenttia teknisen avun mahdollisuuksista, jotka olisivat tarpeen suurimmassa osassa jäsenvaltioita, ei tullut käytetyksi. Toistaiseksi siis mahdollisuudet, eh, toimet eivät ole riittäviä. Meidän täytyy varmistaa se, että kansallisessa, alueellisessa, paikallisessa strategiassa keskitytään romaneihin täsmätoimilla. Me keskityttymme strategiassa neljään pääkysymykseen koulutukseen, työllisyyteen, terveyteen ja asuntooloihin. Me haluamme, että EU ja sen 27 jäsenvaltiota sitoutuvat erojen kuromiseen umpeen ja sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin näillä neljällä alalla. Täsmätoimin, riittävin resurssein niitä tukien. Me haluamme, että kaikki jäsenvaltiot ottavat nämä tavoitteet mukaan olemassa oleviin romanistrategioihin, tai jos niillä ei vielä sellaisia strategioita ole, niin rakentavat sellaiset niin, että katetaan kausi aina vuoteen 2020 saakka, jotta voimme sitten arvioida sitä, saavutetaanko tavoitteet. Tarvitsemme säännöllistä seurantaa. Sen takia EUn puitteissa on myös vankka seurantamenetelmä, jolla varmistetaan se, että saamme konkreettisia tuloksia. Seurantamenetelmä varmistaa sen, että kansalliset romanistrategiat todella täytäntöön pannaan ja että rahat, jotka, jotka on korvamerkitty tähän tarkoitukseen, todella käytetään tehokkaasti ja että edistystä tapahtuu integraation alalla. Parlamentin jäsenet Komissio aikoo raportoida säännöllisesti edistymisestä romaniväestön osallistamisen suhteen jäsenvaltioissa. Meillä on EUn puitteet, jotka antavat meille mahdollisuuden yhdistää voimamme kaikilla tasoilla, kaikkien sidosryhmien kesken. EUn väestö yleisesti ja romaniväestö täytyy saada mukaan niin, että me emme menetä tätä valtavaa äh, väestön osaa romaneja. Meillä ei ole siihen varaa. Reding, ora la parola al commissario. Kiitoksia, komissaari Reding. Nyt sitten komissaari Andor. Economic situation of the Roma. Äh, puhemies, äh, Roma, romaniväestön sosioekonominen tilanne on myöskin ollut neuvostossa usein esillä. Tällä viikolla hyväksyttiin strategia äh, tästä äh, strategiasta ja nyt äh, tällä viikolla komissio julkisti oman julkilausumansa tästä strategiasta. Molemmat asiakirjat antavat panoksensa romanikeskusteluun ja seuraavassa työllisyys- ja sosiaaliministerien toukokuisessa kokouksessa käsitellään yksinomaan romaniväestön integrointia. Nämä asiakirjat osoittavat EUn poliittisten päättäjien päättäväisyyttä tämän väestön osan asioiden korjaamiseksi, jotta heidän yhteiskunnallinen taloudellinen syrjäytymisensä päättyisi. Ensinnäkin komissio on nyt sitten luonut EUn puitteet kansalliselle roomani väestön integrointistrategioille ja se kannustaa korostaa jäsenmaiden vastuuta siitä, että ne kehittävät roma, romaniväestön integrointistrategioita itse tykönään. Samoin siitä kuvastuu komission vakaumus siitä, että Euroopan unioni ei voi sallia minkälaista rasismia, muukalaisvihaa, syrjintää tai sosiaalista syrjää, syrjäytymistä romaniväestön osalta sitten me jäsenmailla, jäsenmailla on moraalinen oikeus saada tukea näiden toimenpiteensä toteuttamisessa mistä pääsenkin sitten toiseen pääkohtaan. Niin kuten tiedätte, että unioni on sopinut kat- kattavasta strategiasta eurooppalaisen sosiaalimallin toteuttamiseksi siis, tasapainoisella tavalla. 2020 strategia koskien kestävää ja kaiken kattavaa kasvua on tärkeä virstanpöyläys myöskin romaniväestön kannalta. Meidän pitää valjastaa tämän strategian tavoitteet, määrä, päämäärät ja lipulaiva-aloitteet myöskin romaniväestön käyttöön muussa tapauksessa taloudellisessa siis, tai miljoonien ihmisten syrjäytyminen taloudellisesta yhteiskunnallisesta elämästä ei ole millään tavalla tuottavaa eikä hyväksyttävää. E, e, ja romaniväestön on saatava sille kulma asema Euroopassa. Euroopan 2020 työllisyys, köyhyyden, koulutus, köyhyyden vähentämis- ja koulutustavoitteet ovat virstanpylväitä tässä rom, romaniväestön integraatiostrategiassa. Komission tiedonannossa on luonnehdittu neljä tärkeintä strategista aluetta romaniväestön syrjäytymisen lopettamiselle pääsy työmarkkinoille, romaniväestön ja valtaväestön työ, työllistymiskuilu on luotava umpeen muussa tapauksessa 2020 tavoitteet, jotka eivät täyty. Sitten koulutus. Kaikkien romanilaisten pitäisi päästä myöskin tasapuolisesti koulutukseen ilman syrjintää. Jo vähimmässä määrin peruskoulu olisi saatava suorituksi jokaisen. Mitä terveyden, terveydenhuollossa ei pitäisi tehdä eroa romani eli valtaväestön eroa. Jäsenmaiden pitää tarjota laadukasta terveydenhuoltoa samoin edellytyksiin romanille niin kuin tarjoavat muullekin väestölle. Ja lopuksi sitten asunto asunnot äh, ja sosiaalipalvelut. Romaniväestön tilanne tältä osin on paljon äh, äh, huonompi, samoin kuin mitä tulee sähkön ja muiden esimerkiksi vesihuollon saatavuuteen. Jos ei ole meillä yhtä, yhdenmukaista strategiaa, se, se romaniväestö uhkaa jäädä köyhyyteen uusiksi ajaksi. Nyt on edettävä kuitenkin kädestä suuhun komissiossakin me laadimme parhaillaan monivuotista rahoituskehystä ja, siihen sisältyvät sitten erityiset ehdotukset myöskin rakennerahastojen kehittämiseksi. Me, me, min, minusta rakennerahastot on, rahat on saatava myöskin linjaan 2020 strategiatavoitteiden kanssa. Työ, työllisyys ja yhteiskunnallinen sopeuttaminen ovat romanien kannalta olennaisen tärkeitä ja me, me tulevat myöskin sitten toimivimmiksi, toimivammiksi nämä rahoituskehyset rahoitusinstrumentit. Tähän voisin lopettaa, jotta jää aikaa kysymyksiin ja vastauksiinkin. Grazie al commissario Andor. La parola per eh, il... Kiitoksia komissari Andor. Se, seuraavaksi äh, puhe, puheenvuoro Kyörille neuvostosta. Kiitos puhemies. Hyvää komission edustaja. Hyvät naiset ja herrat, minä aloitin näin äidinkielelläni ja nyt jatkan sitten englanninkielellä. Unkari valtiona toivottaa tervetulleeksi tiedonannon, joka koskee EUn puitteistoa romanien osallistamistrategialle, joka on annettu komissiolta. Minä olen kiitollinen tehdystä työstä ja myös siitä, että komission jäsenet Reding ja Andor ovat siihen sitoutuneet ja kaikkia muitakin niitä, jotka ovat osallistunut tähän tärkeään työhön. Tämä strateginen asiakirja on nyt esitetty, näin pääsemme valtavan askelin lähemmäksi sitä, että Unkarin puheenjohtajakauden yksi tärkeimmistä tavoitteista toteutuu. Olen vakuuttunut siitä, että tämä tulee parantamaan Euroopan romaniväestön taloudellista ja sosiaalista tilannetta ja tähän, tätä auttavat myös Euroopan parlamentin päätöslauselma ja mietintö, jonka lati Livia Jääroka. Äärimmäinen köyhyys, syrjintä ja poissulkeminen tuottavat kärsimystä valtavalle määrälle romaneja ympäri Euroopan, eli nyt on löydettävä ratkaisu. Tämä ei ole heidän ongelmansa, vaan meidän ongelmamme. Ihmisiä ei koskaan saa pitää ongelmana, vaan mahdollisuutena. Ottaen huomioon nykyinen taloudellinen demografinen tilanne Euroopassa, talousen ja sosiaalisen statuksen parantaminen voi antaa käyttöömme uusia inhimillisiä voimavaroja ja näin tämä edesauttaa myös talouskasvua pitkällä aikavälillä. Unkarin puheenjohtajavaltio on aina ollut sitä mieltä, että syrjinnän torjumisen lisäksi tarvitaan uutta politiikkaa, jossa on kolme osiota, työllisyys, koulutus ja asuminen. Tarvitaan integroitua poliittista toimintaa näillä aloilla, joita seurataan, niin kuin komissio on esittänyt, ja jäsenvaltiot, jos ne kunnolla asiaa myös tarkkailevat, tämä tulee vaikuttamaan. Jäsenvaltioiden ponnistelulla päästään myös lähemmäksi Eurooppa 2020 strategian tavoitteita. Romani toimet voidaan ottaa huomioon eri politiikan aloilla. Nyt on selvää, että EU-tason toimet voivat lisätä synergiaa ja lisäarvoa. Ja mitä seuraavaksi? Unkari puheenjohtajavaltiona aikoo esittää esitellä ja keskustella tiedonannosta Romani-foorumissa 7. ja 8. päivää huhtikuuta Budapestissa. Siellä on kaksi komission jäsentä läsnä ja kutsun teidät sinne paikalle myös. Neuvosto käsittelee asiaa horisontaalisesti. Ensinnäkin huhtikuussa oikeus- ja sisäasian neuvosto puhuu siitä 12 neljättä, sitten EPSCO-neuvosto 19.5. ja hyväksytään neuvoston päätelmät myös koulutusneuvosto tarkastelee asiakirjaa 20. toukokuuta ennen kuin Unkari esittelee keskustelujen tulokset ylistäjäsen neuvostolle 23.5. ja sitten toivottavasti lopulta kesäkuussa Euroopan neuvosto hyväksyy nämä toimet mutta tämä on vasta alkua, kun pyritään EUn tasolla koordinoidusti todellakin auttamaan tätä erityisen eurooppalaista vähemmistöä. Kiitos. Grazie, ora iniziamo. Kiitoksia. Nyt äh, käynnistämme äh, äh, keskustelun poliittisten ryhmien suulla. Herra Tökes, EPPstä kolme minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies hyvät komission jäsenet, hyvä valtiosihteeri Livia Jääroukan mietinnön pohjalta. Me olemme nyt päässeet eteenpäin romanistrategian toteuttamisen tiellä. Tähän liittyy 8. huhtikuuta vietettävä kansainvälinen romanipäivä. Juuri tuona päivänä pidetään muuten Euroopan romanifoorumin viides kokous, joka järjestetään Unkarissa. Me voimme kaiken tämän avulla edistää unionin koordinoimaa työtä, joka on kuitenkin sellaista, joka huomioi paikalliset erityispiirteet, niin että päästään yhteisen toimintasuunnitelman suuntaan EPP on jo pitkään pyrkinyt siihen, että toimittaisiin yhdessä romanien osallistamisen osalta ja kesäkuun 24. päivä huippukokouksessa toivottavasti voidaan todellakin panna käytäntöön Euroopan romanistrategia. Tämä on Tähän tarvitaan Euroopan tason vastaus. Jäsenvaltioiden tehtävähän on varmistaa se, että kansalaisten elämä on turvattua. Unioni voi tähän antaa ainoastaan puitteet, mutta jäsenvaltiot voivat antaa sitten sisällön näille puitteille. Euroopan romanistrategia on tietyssä mielessä vähimmäistaso, ammatillinen vähimmäistaso, mutta olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että jos meillä on toimintasuunnitelma, joka on puolueet ja suhdanteet ylittävä, niin voidaan myös ryhtyä kunnolla toimeen köyhyyden torjumiseksi ja syrjäytymisen torjumiseksi. Jos mennään sitten strategian sisältöön, tässä määritellään kohderyhmä taloudellisesti, ei etnisesti, sillä edistetään ihmisoikeuksien täyttää toteutumista ja edistetään myös yhdenmukaisia mahdollisuuksia. Otetaan huomioon se, että syrjäytyminen on maantieteellisesti määrittynyttä ja huomioidaan mikroalueet, joilla tilanne on erityisen ongelmallinen. Jäsenvaltioiden, unionin, paikallistason ja romanien on kaikkien ponnisteltava yhdessä pitkällä aikaväliä sen takia tätä asiaa ei saa käyttää puoluepoliittisiin hyökkäyksiin. Koko ryhmän leimaaminen ei ole paikallaan ei voida sanoa, että romanit ovat yhdessä syyllisiä, eikä voida myöskään sanoa, että enemmistö tässä on kaikista vastuussa. Näitä ei voi laittaa vastakkain. Romani kysymyksen ratkaisu on Unkarin puheenjohtajakauden painopistealue. Toivottavasti kesäkuussa tämä strategi voidaan hyväksyä ja pyydän Euroopan parlamentilta tälle tukea. Kiitos. Grazie per... Kiitoksia sitten SND-ryhmän nimessä edustaja Flashikova Benova. Kolme minuuttia. Niin, pani predsedajúca, pani komisárka, pan Puhemies, komission jäsen. Haluaisin onnitella näistä uusista puitteista teitä. Euroopan parlamentti on usean otteeseen vedonnut tämän puolesta ja nyt vihdoin ja viimein komissio tekee esityksen EUn puitteista. Tilanne on yhä vakavampi, joten jo oli korkea aikakin. Romanit elävät säädyttömissä olosuhteissa ja myös pelon vallassa. Unkarissa on saatu tästä korin tuntuvia kokemuksia aivan hiljan. Muutama kritiikin sana kuitenkin näistä puitteista. Tilanne on kiireellinen, mutta en voi edelleenkään hyväksyä komission päätöstä siitä, että sidosryhmiä ei kuulla. On aika kummallista, että toisaalta puitteissa korostetaan, että on tärkeää tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa ja romani foorumin kanssa, mutta samanaikaisesti komissio ei kuullut itse romaneja tai kansalaisjärjestöjä. Aikeiltaan kyllä tämä puitteisto on hyvä. Komissio on määritellyt toimivaltuudet, kun ajatellaan tätä pan-eurooppalaista ongelmaa, mutta edelleenkin päävastuu on jäsenvaltioilla. On tärkeää, että Euroopan unioni koordinoi kansallisia strategioita ja varmistaa strategian täytäntöönpanon valvonnan. Näin ollen on kriittisen tärkeää huolehtia kansallisten strategioiden valvonnasta ja siitä, onko niillä samat tavoitteet kuin EU-strategialla. Tästä näkökulmasta katson, että komissio ei ole riittävän kunnianhimoinen. Pitäisi olla tarkkana myös jäsenvaltioiden odotusten suhteen. Tässä puhuttiin koulutuksesta, terveydenhuollosta, asumisoloista romaneille. Poliittinen ryhmänä, ryhmäni, kun olemme vierailleet romaniväestön parissa, olemme havainneet nimenomaan, että nämä ovat ne keskeiset kysymykset, joihin parannuksia tarvitaan. Meidän täytyy korostaa sitä, että nämä pyrkimykset mainitaan myös romanien osallistamisstrategiassa. Nyt on todellakin täytäntöönpanon aika. Pitäisi lisätä vielä yksi seikka näihin tavoitteisiin. Syrjimättömyys ja myös rasismin kaikenlaisten ilmausten vastainen taistelu. Sitten rahoitusulottuvuus työryhmä, romaniaisen työryhmä on todennut, että EU-rahastojen käytössä on ollut huomattavia puutteita. Näin ollen me pitäisi varmistaa, että EUn varoja ei eh, hallinnollisesti rasiteta liiaksi, ettei ole byrokraattista taakkaa liikaa, vaan todellakin täytyy toimia niin, että rahat menevät sinne, minne niiden on tarkoitus mennä. Haluan vielä kerran onnitella komission jäsentä ja todeta, että olen tyytyväinen näistä puitteista ja haluan toivoa, että tämä puitteisto tuo myös myönteisiä tuloksia. Honorable Flash. Kiitoksia, eh, Rava Penala. Sitten eh, voit, eh, teillä on sininen kortti herra Obermeierilta. Hyväksyttekö sen? Jos hyväksytte, olkaa hyvä. Kiitoksia, että saan esittää kysymyksen että, että olette perehtyneet tähän mietintään että, ja siinäkin varmaan, että, että, että, että esimät joutuvat, joutuvat sitten maksamaan sanktioita, jos, jos eivät pitäydy strategian määräyksissä. Nythän käy niin, että että, että maa joutuu korvausvelvollisuuksi jos, jos esimerkiksi romanilapsille, ei, romanilapset eivät suorita oppivelvollisuuttaan, silloin siinä tapauksessa tällaiset pakot, pakot, pakotteet tulevat kysymykseen. Eikö siinäkin tapauksessa sitten pitäisi myöskin jotenkin vanhempia velvoittaa tähän koulunkäyntiin, lastensa koulunkäyntiin? V tomto smere by som chcela povedať jednu vec Kiitos. Minä haluaisin sanoa yhden seikan, eli Puolan sitä, että annetaan oikeuksia, mutta on myös noudatettava velvollisuuksia. Tietysti on vanhempien rooli pitää huoli lapsista ja heidän oikeuksistaan, mutta varmasti kaikilla jäsenvaltioilla on oikeanlaiset välineet, jotta voidaan tehdä tämä mahdolliseksi, eikä niitä pidä rangaista siitä, että vanhemmat eivät lapsia lähetä kouluun. Grazie per... Kiitoksia. Sitten liberaaliryhmän nimissä edustaja Ilchev, kaksi minuuttia. Puhemies, Minäkin haluaisin kiittää eh, edustaja Jorka ja komission ja eh, Unkarin edustajia eh, näistä sitoumuksista, jotka ovat tärkeitä. Kun puhumme romaniväestön integroimisesta, täytyy muistaa, että me tässä käsittelemme yhtä, yhtä arinta Euroopan unionin ongelmaa. Se ei ratkea rahalla eikä lainsäädännöllä eikä valistuskampanjalla. Tämä ongelma, Eurooppaan raiva, riivannut ongelma, on äh, äh ongelma ratkaistavissa vain kaikkien toimenpiteiden yhte, yhteisvoimin äh, ja poliittisen tahdon avulla. Äh, Euroopan unionissa on nyt 12 miljoonaa romania. Ei ne ole välttämättä unkarilaisia, slovakia romaneja, vaan ne ovat ylipäätänsä Euroopan unionin kansalaisia, joilla kuuluisi olla samat oikeudet ja velvollisuudet Eli tilanne on ongelmallinen ja me emme voi tässä nojautua vanhentuneisiin, asente, luutuneisiin asenteisiin. Roman, romanien sopeuttaminen yhteiskuntaan onnistuu vaan, vain jos jäsenmaat koordinoivat ja yhdistävät politiikkaansa ja toimenpiteitään Euroopan unionin toimielinten kanssa. Muussa tapauksessa kaikki kääntyy itseään vastaan. Joissain jäsenmaissa romanitietämys on aivan riittämätöntä ja myöskin perustuu väärin käsityksiin ja sen vuoksi tätä romanien asiaa tulisi ajaa aktiivisesti ja ammattimaisesti. Muussa, muussa tapauksessa tämä ää, tikittävä aikapommi siirtyy paikassa toisen pitkin Eurooppaa, koska eivät ää, romaanit näissä ketoissaan ja, ja ää, niissä maissa, joina ovat juuttuneet, tule pysymään on menestyvä, menestynyt strategia edellyttää myöskin sitten romaniväestön kouluttamista ja valistamista. Täytyy var, varmistaa, että romanilapset sankoin joukoin osallistuvat koulutuksen tarjoamiin mahdollisuuteen, niin että, että myöskin, ja varmistettava myöskin, että aikuisväestön luku- ja kirjoitustaito paranee muussa tapauksessa romaanit joutuvat elämään kurjuudessa ja surkeudessa, eikä se pelkästään rahaa sinne heittämällä ratkea. Kiitos. Grazie. Kiitoksia tästä. Sitten vihreiden puolesta edustaja Flotko, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Tämä on tietenkin hyvä uutinen, jonka kuulemme tänään, että saamme eurooppalaiset puitteet, jotka velvoittavat kaikki jäsenvaltiot tiedottamaan omasta strategiastaan Romanian osallistamiseksi vuoden loppuun mennessä. Näitä strategioita sitten arvioidaan komissiossa ja me keskustelemme vuoden kuluttua uudestaan tästä aiheesta. Meillä on jonkinlainen tiekartta, joka mahdollistaa sen, että parlamentin jäsenet, toimielimet, kansalaisyhteiskunta kykenevät olemaan pysyvästi valppaina hyvin merkittävillä aloilla, jotka te mainitsitte. Komission tiedonanto ottaa huomioon tiettyjä mietinnössä esille nostettuja seikkoja. Mainitsen esimerkiksi perusoikeudet, kun strategioita arvioidaan. Enää ei tarvitse tämän viraston kompetenssia todistella. Me tarvitsemme yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa. Meidän <clears throat> täytyy ottaa huomioon se raportti, joka siellä on laadittu romaniyhteisön avustuksella. Niin ikään romanit, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia. Ja laajentumisulottuvuus tässä mietinnössä Yhteisten nimittäjien tunnistaminen on tärkeää, jotta voimme arviointimenetelmiä kehittää. Tässä tiedonannossa haluaisin kuitenkin korostaa tiettyjä puutteita. Siinä ei viitata riittävällä tavalla tarpeeseen saada romanit osallistumaan kaikilla tasoilla – hankkeiden suunnitteluun, arviointiin, täytäntöönpanoon. Siellä puhutaan koulutuksesta, mutta todellakin niin, että romaniväestö itse olisi mukana, niin se on kriittisen tärkeää. Meillähän on hyviä kokemuksia Euroopasta. Kokemukset osoittavat, että tämä on nimenomaan tiedonannon heikko kohta. Toinen heikko kohta tiedonannossa on se, että se käsittelee syrjimättömyyttä horisontaalisena kysymyksenä kaikilla neljällä alalla olisi ollut äärimmäisen tärkeää, että meillä olisi ollut kohta, jossa nimenomaan olisi käsitelty syrjimättömyyttä, väkivallan vastaista toimintaa niin, että romaniväestö voi todella nauttia perusoikeuksista, pääsystä riippumattoman tuomioistuimen käsittelyyn. Minusta tämä on heikkous komission tekstissä. Kun me puhumme Euroopan neuvoston aloittamasta hankkeesta saada sovittelijoita, oikeusasiamiestyyppisiä ratkaisuja. Meillä on suuntaviivoja, jotka Euroopan neuvosto on jo luonnostellut. Ei pitäisi käydä niin, että meillä on kaksi strategiaa ja kaksi, kahdenlaiset viitteet, joiden pohjalta arvioidaan kansallisia strategioita. Komission työ ei suinkaan ole vielä tehty, vaan työryhmän pitää jatkaa omaa työtään niin, että jäsenvaltiot jatkuvasti tuntevat sen paineen niskassaan, joka niillä on. Se komissio, kansalaisjärjestöt ja eh, toimielimet eh, pitävät huolen, että näistä suuntaviivoista pidetään kiinni jatkuvasti. Grazie per i conservatori e Kiitoksia sitten ECR-ryhmästä. Edustaja Kirkhope, eh, minuutti. President, Puhemies, hyvät komission jäsenet, tämä Tällä ehdotuksella pyritään paremmin osallistumaan romaneja jäsenvaltioihin ja antamaan heille täydet oikeudet, jotka kuuluvat EU-kansalaisille. Ja tarkoitus on antaa kaikille näille ihmisille universaalit oikeudet. Minusta tuntuu kuitenkin, että taas kerran tämä ongelma on hyvin raskassoutunen ja varmasti sitä joudutaan leikkaamaan, jos ajatellaan jäsenvaltioiden toimivaltuuksia koulutuksessa ja äh, asumisessa, niitä on kunnioitettava tässä nyt ehkä toimitaan niin, ettei huomioida jäsenvaltioiden omia toimintamahdollisuuksia näillä aloilla, mutta toivottavasti tämä strategia aloittaa kuitenkin uuden aikakauden niin, että ensinnäkin kuunneltaisiin romaniväestöä. Hankkeet ovat olleet liian monimutkaisia eikä niillä ole päästy apua tarvitsevien lähelle. Tässä on yli kymmenen vuotta jo näitä asioita pyritty edistämään. Nyt meidän pitäisi paremmin miettiä sitä, miten voidaan arvioida tehtyjä hankkeita, jos rahoja käytetään tällä alalla, niin rahat on pantava käyttöön paremmin, tehokkaammin. Grazie per il gruppo. Kiitoksia sitten QE-ryhmästä. Äh, Edustaja Ernst, kaksi minuuttia. Kiitos kovasti, hyvät naiset ja herrat. Yhtäältä on tietenkin hyvä, että meillä on tällainen puitestrategia romaniväestölle, mutta toisaalta sitten täytyy vähän nyt heittää öljylainelle. Nimittäin me olemme eh, käyneet eh, pitkään keskusteluja romaniväestön edustajien kanssa myöskin tässä, tässä salissa. Eh, ne romaniväestön edustajat ovat vuosia ilman, ilman, ilman tällaista pohjatrategiaa peräänkuuluttaneet määrätietoisia, päämäärähakuisia, selkeitä toimintamallistrategioita. Ja että näitä tietenkin sanktioilla pystytä eh, säätämään. Eh, mitä eh, todellinen voimaantulo on sitten siihen hiipunut, kun ei näitä pakotteita ole ollut. Eh, mitä komissio nyt sitten oikein eh, tarjoaa näiden neljän painopisteen lisäksi? Tästä vielä puuttuu sellainen eh, rakenteellinen romaniväestön mukaan ottaa päätöksentekoon kytkeminen. Esimerkiksi he eivät ole omissa päätöksenteossaan mukana ollenkaan puuttuvat perspektiivit ja mikä erityisen ärsyttävää on, mitä seuraavastaan pitää skandalina, että nimenomaan ettei oteta mitään kantaa tähän romanivastaisuuteen totta, että, että näitä, näitä, väli, näitä käytetään riittävästi hyväksi, mutta eikö tähän sitten ole yksi syy juuri, että tällainen mustalaisvastaisuus ja vihamielisyys koko romanin väestöä kohtaan. Me arvostelemme tätä julkilausumaa ja pitämme sitä riittämättömänä ja haluamme tehdä siihen muutoksia. Kiitoksia sitten EFD-ryhmästä e EFD edustaja Borgaccia. Kiitos puhemies. Vaikkakin olen euroskeptikko, niin voin ottaa myönteisesti kantaa siihen, että päästäisiin eroon syrjinnästä vuoteen 2020 mennessä. Komission pitäisi tarkkaan seurata, mitä jäsenvaltiot tekevät. Me kuulemme suuria sanoja valvonnasta, seurannasta, mutta komissio ei oikeastaan tee mitään. Se ei selitä, miten on mahdollista, että komission jäsenen kotimaassa Luxemburgissa ihmisillä ei ole nähtävissä minkäänlaisia leirejä, telttaleirejä, mitä on kuitenkin Ranskassa ja muissa maissa. Miten näin voi olla, komission sen Reding? kun ajatellaan oman kotimaani tilannetta, niin voidaan nähdä, että siellä on paljon romaniväestöä, on tehty pidätyksiä esimerkiksi niin, että henkilö on myynyt oman lapsensa prostituutioon. Tällaisia tarinoita kulkee Ihmiset eivät laita lapsiaan kouluun, vaikkakin viranomaiset yrittävät heitä painostaa tähän suuntaan. Pitää puhua myös näistä ongelmista. Me emme saa sulkea silmiämme näiltä ongelmilta, vaan täytyy ymmärtää, että monet ongelmat alkavat heistä itsestään. Kiitos kovasti. Tämä esityslistan kohta on nyt loppuun käsitelty. Ja seuraava kohta esityslistalla